fratelli. Bene, benvenuti. Tervetuloa kaikki tänne. Ja lämpimät tervetuloa toivotukset teille kaikille täällä paikan päällä. On suuri kunnia avata tämä kokous, joka aloittaa maatalous- ja maatalouden kehitysvaliokunnan työn uudella vaalikaudellamme Euroopan parlamentissa. Vaalikausi, jossa meillä on hyvin tärkeitä haasteita meidän maataloutemme kannalta. Ja vain vahva ja yhdistynyt parlamentti voi puolustaa ja edustaa myöskin niitä etuja, joita yli 10 miljoonaa maataloustuottaja yli 100, 500 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa tarvitsee. Ja tänään kokous on myöskin webstreamissä ja tulkkaus on tarjolla täällä 22 kielellä. Malta ja Iirin kieli ovat pois luettuina. Ja kuten tiedätte, tämän päivän kokouksen Päätarkoituksena on puheenjohtajana ja varapuheenjohtajien valinta valiokuntaamme. Meidän pitää äänestää sähköisesti tänään. Jos olette unohtaneet äänestyskorttinne, niin täällä on korvaavia kortteja tarjolla teille, jos te haluatte niitä. Ensin äänestetään uudesta puheenjohtajasta, joten aloitetaan tämän jälkeen sitten varapuheenjohtajaäänestykset. Ja säännöstön mukaan päätösvaltaisuus on täällä 12 paikalla jäsentä ja meillä on 48 ääntä maksimissaan akrivaliokunnassa. Ja tänään paikalla olevat varajäsenet ovat, jos kaikki ja jäsenet ovat paikalla siis, niin nämä voidaan mainita heti saman tien nämä varajäsenet, jotka täällä paikalla ovat. Onko ne nimet tiedossa? Täällä on muutama korvaava jäsen. Luen nämä. Petri Saramaa ja Andre Bradford. Minä olen täällä Andre Bradfordin tilalla. Ja Chilelle Proto, hänen korvaa rouva Joel Melin. Ja Taina Dodds, hänet korvaa Ivan Sinchik. Sinchich. Hyvä. Ja edustaja Jarko, hyvä. Sie haben vergessen meinen Namen zu erwähnen. Also Te ette maininneet minun nimeni. Itse olen tänään Sarvamaan sijaisena. Eli ihan pöytäkirjaan vain tiedoksi. Okei, okay. no, Sarvamaa siitä, ich bin der Vertreter. Gut, danke. Sie, Sie, bitte, äh, niin totesi alussa, että Peter Rumme, että hänen, hänet korvaa Peter Jääru, mutta unohdin olla teidän nimenä kuitenkin tässä yhteydessä. Sitten äänestetään ensin koeäänestyksellä, että nähdään, että toimiiko sähköinen äänestysjärjestelmä tänään. Ja, ja voidaan myöskin samalla varmistaa, että kaikilla on äänestyskortti mukana. Ovatko kaikki valmiita? Tehdään koeäänestys. Äänestys alkaa. Tämä on vain koeäänestys. Tarkistetaan vain, että ovatko kaikki paikalla ja kunnossa. Okay. We have, we have one... Yksi SND-edustaja liikaa täällä. Te olette se. Mark Tarabella. Älkää nyt viisastelko. there's one more too. Who he is? Abbiamo ancora un voto di troppo. Täällä on vielä yksi ääni liikaa. Ancora uno. Ancora uno. Sono 48 io. 49. Abbiamo 49 voti. Meillä on 49 ääntä, mutta me pitäisi olla 48, eli yksi ääni liikaa, mutta täällä ei kerrota mikä, mistä ryhmästä tämä yksi ääni liikaa on, joten tämä kone ei sano sitä, että vain täysjäsenet ja myöskin heidät korovat varajäsenet voivat äänestää tässä. Okei, okay, adesso okei, okay, adesso okay. Nyt on kaikki kunnossa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Eine kurze Anmerkung. Äh, Ihan lyhyt huomio. Charles vielä ei ole paikalla ja meidän ryhmämme äänestää Charles Görensiä. Siis meillä on seitsemän ääntä. Okei, okay, Ulrich. We will take notes about... Niin, niin, me tarkistamme tämän vielä. Nyt pyytäisin ryhmien puheenjohtajia nimeämään ehdokkaansa puheenjohtajaksi, valiokunnan puheenjohtajaksi. Ja haluaisin muistuttaa, että jokaisen ehdokkaan pitää olla täysjäsenenä valiokunnassamme, ja hän on pitänyt täyttää myöskin taloudellisten sitoumusten ilmoituksen, ja hänen pitää täyt- myöskin noudattaa käytännön sääntöjämme. Poliittiset ryhmät saavat puheenvuoron. Kuka aloittaa? Maxet, olkaa Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia. Minä esittelen ID-ryhmän ehdokkaan Maxet Primarkasin. Bene. Maxet. Hyvä. Maxet Pisarkas, missä hän on? Hyväksyttekö ehdokkuuden? Oui, j'accepte la candidature. Kyllä, hyväksyn ehdokkuuden. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia. Muut poliittiset ryhmät, olkaa hyvä. PPE. EPP. Gracias, presidente. Quisiera en nombre del Grupo Popular Europeo... EPP-ryhmän nimissä ja, maatalousvaliokunnan koordinaattorina haluaisin esittää herra Norbert Lintin e- ehdokkaaksemme tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Norbert Lintz, accetta la Norbert hyväksyykö hän ehdokkuuden? Hyvä. Jos muita ehdokkaita ei ole, niin Maxet ja Walker Lynch ovat täysjäseniä tässä meidän valiokunnassamme ja ovat tehneet myöskin ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista ja noudattavat meidän käytännön sääntöjämme. Joten voimme aloittaa äänestyksen. Muistuttaisin vielä teitä, että Norbert Lynchin puolesta teidän pitää painaa punaista nappia. Ja Maxet Pipavasin puolesta äänestää se, teidän pitää äänestää vihreällä napilla. Onko kaikki selvää? Yhdellä yksi jäänyt äänestyskerta. Eli Norbert Lynchistä, EPP-edustajasta, jos haluat äänestää häntä, niin painakaa punaista – mutta maksat pipakassia, niin palkaa sitten vihreää nappia. Onko kaikille selvää tämä äänestystapa? Äänestys alkaa. Okei, okay. voto chiuso. Äänestys päättyy. Norbert Linz ha ottenuto 30. Norbert Linz sai 36 ääntä. Ja Maxet Pirbakas sai 11 ääntä. Joten Norbert Lynch on hyväksytty ja valittu. Norbert Linz, out... Norbert Linz sai siis enemmistön taakseen, joten pyydän häntä tulemaan tänne puheenjohtajan paikalle. Ja, liebe Kollegien. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä lämpimästi luottamuksestanne. Ja uskon, että meillä on kyllä paljon työtä edessämme. Maatalousuudistus ja monet muutkin aiheet odottavat meitä. Maataloustuottajat, mutta myöskin kuluttajat Euroopassa odottavat meiltä tuloksia, joten uskon, että meidän pitää nopeasti tarttua toimeen ja tämän takia meidän pitäisi järjestäytyä lisää vielä, joten seuraavaksi valitaan sitten varapuheenjohtajat. Jatketaan tällä. Joten ehdottaisin, että jatkan englanniksi, ettei tapahdu, tapahdu mitään virheitä. Ja luen vaan täällä, mitä me pitää Kaikkea muodollisuuksia pitää vielä ottaa huomioon tässä. Hyvät kollegat, jatketaan tästä. Agri varapuheenjohtajan valinnalla aloittaa ensimmäisen varapuheenjohtajan valinnalla ja tämän jälkeen erillisillä väestöskerroilla toinen, kolmas ja neljäs varapuheenjohtaja. Meidän sääntöjen mukaan me päätösvaltaisuus pitää olla, kun valitaan ensimmäinen ja toinen ja kolmas ja neljäs varapuheenjohtaja, se on, 14, se on 12 jäsentä. Ja maksimi äänten määrä agrivaliokunnassa on 48. Täysjäseniä ja varajäseniä. Tuskin meidän tarvitsee lukea näitä enää uudestaan näitä täys- ja varajäsenten nimiä. Hyvä. Jos poliittiset ryhmät haluat esittää muita varajäseniä, jotka haluavat olla mukana äänestyksessä, niin se pitää tehdä nyt. Uskon, se on näin tehty jo. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Hyvä. Merci, monsieur le président. Euh- Kiitoksia puheenjohtaja. Jotta noudatettaisiin monimuotoisuutta ja demokratiaa, ID-ryhmä haluaisi esittää Maxet Pibarkasia ehdokkaaksi. Kiitos. Au titre de la première vice-présidence. Siis kyse on ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, jos sanoin väärin. Okei, okay. okei. Okay. Da waren wir, da waren wir jetzt noch gar nicht. Enpä vielä ole siinä vaiheessa kuitenkaan, mutta, mutta ehdokkuus on merkitty ylös. Jatketaanpa tästä vielä. Haluaisin muistuttaa teitä vielä, että sukupuoli ja maantieteellinen jakauma pitää ottaa huomioon, huomioon, kun valitaan kunkin valiokunnan puheenjohtajisto. Joten nyt pyytäisin poliittista ryhmiä ja heidän johtajiaan nimeämään ehdokkaansa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi agrivaliokunnassa. Haluan todeta, että hänen pitää olla täysjäsen valiokunnassamme – ja hänen pitää myöskin täyttää taloudellisia sitoumuksia koskeva ilmoitus ja käytännössääntöjämme koskeva ilmoitus. Martin Hoisting, olkaa hyvä. Ich schlage Francisco... Editan Francisco Guerrieroa ehdok ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Okei, okay, Francisco. Francisco Guerrero on ehdotettu ja ID ehdotti And, uh, uh und Frau Pirbakas. Edustaja Pirpakasia ehdotettiin ID-ryhmän taholta. Hyväksyvätkö molemmat ehdokkaat ehdokkuutensa? Si, yeah. Oui, bien sûr, j'accepte la candidature pour la première visite totta kai hyväksyn ehdokkuuden ensimmäiseksi varan puheenjohtajaksi. sich... Hyvä. Sitten esitänkin kysymyksen, että haluammeko äänestää salaisesti. Jos vähintään kymmentä, kymmenen jäsentä vaatii tätä, niin tällöin äänestetään salaisena äänestyksenä. Anteeksi, näin kun on uusi. Ei, kyllä joka tapauksessa on salainen äänestys ensimmäisestä varapuheenjohtajasta. Also, <clears throat> eine geheime... Siis salainen äänestys. Kuka tukee edustaja Kerreiroa? Olkaa hyvä, painakaa vihreää nappia. Ja, ja Pirpakkasia, niin olkaa hyvä, painakaa sitten punaista nappia. Voidaan aloittaa äänestys. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä, äänestäkää. So, dann kann ich die. Where can I see? Yeah. Yeah, dann kann ich die Abstimmung schließen. Äänestys päättyy. Korirovta äänestää 38 kollegaa ja edustaja Pirpakassi ja kuusi edustajaa. Joten edustaja Correiro, olkaa hyvä, tulkaa tänne eteen minun viereeni. Ja onnittelut. Okei, dann können wir zum... Hyvä. Sitten voidaan seuraavaksi valata, valita toinen varapuheenjohtaja. Onko tähän liittyen erotuksia? Onko teillä edustajat soida? Gracias, presidente. En nombre del... Kiitos puheenjohtaja EPP-ryhmän nimissä esitämme herra Daniel Buda toiseksi varapuheenjohtajaksi. Onko muita ehdotuksia, muita ehdokkaita? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, jotta noudatettaisiin demokratiaa ja monimuotoisuutta, ID-ryhmä esittelee, esittää toiseksi pahan johtajaksi Makset Pivarkasia. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Das ist nicht der... Ei ole, joten voidaan jälleen sitten äänestää. Kuka tukee Daniel Buda? Painakaa vihreää nappia. Ja kuka tukee edustaja Pirpakasia. Painakaa punaista nappia. Sitten äänestys alkaa. Olkaa hyvä, äänestäkää. Dann können wir die Abstimmung Äänestys päättyy. Edustaja Puda tuki 37 kollegaa ja edustaja Pirpakasia seitsemän edustajaa. Olkaa hyvä. Herra Puda, tulkaa tänne eteen. Ja, <clears throat> liebe äh, Hyvät kollegat. Seuraavat kaksi äänestystä on tullut niistä jo selväksi, että tässä voisi tulla vaikeuksia, joten, joten useammat ryhmät ovat pyytäneet minua käyttämään puheenvuoron, tai he ovat pyytäneet käyttämään puheenvuoron tässä vaiheessa, joten voin antaa heille mahdollisuuden puhua nyt, mutta tiedän, että meidän aikamme pian päättyy, joten meidän pitää pian poistua täältä. Kuka halusi puheenvuoron? Grazie Presidente. A nome del gruppo dei socialisti. Kiitoksia. SND-ryhmän nimissä tämä lykkäys voisi olla ihan hyvä. Ehkä se voitaisiin hoitaa seuraavassa kokouksessa, joka on sitten 23. päivä heinäkuuta. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja ja, ja onnittelut teille. Me tiedämme, että kyseessä nyt olisi kolmas sija ja tähän on kolme, useampi hakija, joten pyytäisin oikeastaan jatkamaan kohdasta neljä, eli neljännen varapuheenjohtajan valinnasta, koska se ei ole kovinkaan kiistanalainen. Joten tällä Joten näin ehkä SNT voitaisiin rauhoitella, jos äänestetään ensin neljännestä varapuheenjohtajasta. Also ich, ich schließe mich Frau Müller an. Äh, Olen samaa mieltä kuin Müller, eli voisimme äänestää neljännestä paikasta ja sitten tästä kolmannesta voitaisiin äänestää myöhemmin. Okay. Oh, it's me. Thank you. On behalf of the ECR group. ECR-ryhmän nimissä haluaisin nimitä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi äh, rouva Aguilarin. Oui, merci, monsieur le président. Je pense qu'il... Kiitoksia. Ehkä olisi hyvä viesti tämän valiokunnan aluksi, että ei lykättäisi tätä ja että kolmas varapuheenjohtaja valittaisiin juuri nyt. Kiitos. Uskon, että meidän pitää puhua menettelytavoista. Täällä on kaksi pyyntöä, eli lykkäämispyyntöä eri tavoin. Toisaalta kokonaan siirrettäisiin näiden kolmannen ja neljännen varapuheenjohtajan valinnat. Ja sitten kahden ryhmän pyyntö, että neljäs varapuheenjohtaja valittaisiin nyt Nyt tietenkin tästä erää kysymys, mikä on enemmistö täällä, koska tässä on kaksi ryhmää edustettuina kolmannen ja neljännen varapuheenjohtajan valinnoista. SND erottaa, että molemmat vaalit lykättäisiin. Minä erottaisin, että Hetkinen vain. Also. No niin. Minun ehdotukseni olisi, että valitsemme vielä neljännen varapuheenjohtajan, eli että neljäs varapuheenjohtaja vielä valittaisiin. Vastustaako joku tätä? Herbert. Herbert. Ja, herr Vorsitzender, Puheenjohtaja, onnittelut valinnastanne, mutta jos tätä kolmatta varapuheenjohtajaa, niin ei valita, niin sitten meidän pitäisi odottaa seuraavaan kokoukseen. Eli kahteen viikon ei kuitenkaan tapahdu mitään. Ja meidän pitäisi äänestää nämä oikeassa järjestyksessä. Eli ensin pitäisi valita kolmas ja sen jälkeen neljäs varapuheenjohtaja. Jos me lykkäämme tätä, niin meidän pitäisi ehdottaa sitten tästä lykkäyksestä. Ja jos lykkäys sitten tehdään, niin sen pitäisi koskea kumpaakin varapuheenjohtajaa ja valitsemme sitten kummankin kahden viikon kuluttua. Hyvä. Eli tämä pidemmällä meidän odotus on se, että molemmat varapuheenjohtajien valinnat siirrettäisiin. Kuka tukee tätä? Olkaa hyvä, nostakaa käsi ylös, jos tuette sitä, että molemmat vaalit lykättäisiin. Tämä tehdäänkin nyt sitten sähköisesti, eli koneella. Kuka tukee sitä, että kolmannen ja neljännen varapuheenjohtajan valinta lykätään? Olkaa painakaa vihreää. Joka vastustaa sitä, painakaa sitten punaista nappia. Hyvä. Näin äänestys on päättynyt. 209 puolesta, lykkäämisen puolesta ja 16 sitä vastaan. Eli 23. heinäkuuta äänestetään kolmannesta ja neljännestä varanpuheenjohtajasta. Hyvä. Näin vielä lopuksi. Kokouksen lopuksi haluaisin vielä ilmoittaa seuraavan kokouksen päivämäärän – se pidetään 23. heinäkuuta. 23. heinäkuuta aamupäivällä ja iltapäivällä. Paljon kiitoksia. Kokous on päättynyt.